Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa teollisuusvaliokunnan järjestäytymiskokouksen. Toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Iloitsen vanhoista ja uusista naamoista ja toivon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä Ensinnäkin tästä on suora lähetys. Toivottavasti kenellekään ei koidu siitä mitään ongelmia, ei ilmeisesti. No niin, hyvät kollegat, te kaikki tiedätte, mikä meillä on tänään tavoitteena. Meidän täytyy valita valiokunnan työvaliokunta, meidän täytyy valita puheenjohtaja ja vähintään kolme parapuheenjohtajaa. Artiklan 180 yksi mukaisesti. Ensin me valitsemme puheenjohtajan, sen jälkeen varapuheenjohtajat. Ja koska kaikilla varmasti on kiire, niin aloitammekin vaalit saman tien. Ensin valitsemme puheenjohtajan. Meidän täytyy katsoa, olemmeko päätösvaltoisia. 159 artikla kohta 2. Me tarvitsemme neljäsosan jäsenistä. En ole laskenut, mutta kyllä varmasti olemme päätösvaltaisia. Sitten pyytäisin äh, nimityksiä puheenjohtajaksi. De Castillo. Ennen uh, <laughs> uh, uh, Niin haluaisin ehdottaa Will Doylea puheenjohtajaksi tähän valiokuntaan. Kiitoksi. Herbert Roilia on siis ehdotettu. Onko muita ehdotuksia? Ilmeisesti ei, joten voimme kätten taputuksin hyväksyä hänet uudeksi teollisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Hyvä kollega Royal, haluaisin ensin onnitella teitä sydämellisesti. Tulkaa tänne eteen. Herra Turvasille varmaan voitte te sitten antaa puheenvuoron. kaikkia hyvää. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Hyvät kollegat, ennen kuin tässä nyt sanoin jotain, niin kollega Turme, sillä oli työjärjestyspuheenvuoro. Hänellä on siis ensin puheenvuoro Claude Turmes. Ich wollte äh, Ihnen zuerst Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä tästä tärkeästä tehtävästä. Me vihreät mietimme pitkään, pitäisikö meidän tukea teitä. Ja me lähdimme siitä, että ymmärrätte puheenjohtajana, että ette aja omia intressejänne esimerkiksi neuvotteluissa äh, neuvoston kanssa. Meillä on äh, rakennusdirektiivi, äh, merkintädirektiivi ja niin edelleen, ja lähtökohtana täytyisi olla se, että olette puolueeton ja haluaisimme kuulla teiltä itseltänne, miten näette tämän asian ja teidän suhtautumisenne näissä neuvotteluissa. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Vielä toinen työjärjestyspuheenvuoro. Aivan lyhyesti minäkin haluaisin onnitella teitä ja ehdottaisin, että uusi puheenjohtaja suhtautuu yhtä objektiivisesti omaan työhönsä kuin edustaja Turmes uh, uusiutuvien energia-asioiden direktiivin. No niin, näiden iloisten alkusanojen jälkeen haluaisin nyt ensin kiittää kaikkia kollegoja. Niin, herra Goebbels vielä. Hyvä puheenjohtaja, minäkin haluaisin onnitella teitä ja kiittää jo nyt etukäteen työstänne. En ole samoilla linjoilla kollega Turmesin kanssa. Hän on ennakkoluuloinen. Kollega Chichester. Kollega Chichester. Uh, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Oman ryhmäni puolesta, uuden ryhmän ECR-ryhmän puolesta ja kollegoiden puolesta haluaisin onnitella teitä valintanne johdosta ja toivotan teille kaikkea hyvää tässä tehtävässänne. Minäkin tiedän yhtä ja toista niistä haasteista, joita teillä on edessä. Ne toivotan teille hyvää. Mr. Chachimakakis. Niin myös liberaaliryhmä täällä talossa haluaa onnitella teille, toivottaa teille kaikkia hyvää ja te tiedätte, että avoimuus on kaikkein tärkeintä täällä valiokunnassa. Bitte. Ja, Herr Ransdorf, Entschuldigung. Ja, sehr geehrter Herr Reul. Hyvä edustaja, puheenjohtaja Roil, minä tuen teidän valintaanne ja minun täytyy sanoa, että te olette työskennelleet valiokunnassamme aina suurella kunnioituksella ja minun täytyy sanoa, että olen näitä ennakkoluuloisia julkilausumia vastaan. Mrs. Ulavskov. Mrs. Ulavskov. Hyvin vaikea eh, nimi lausua tämä omani Ulf eh, Halusin vain sanoa, eh, koska olen varapuheenjohtaja demokraattien ja sosialistien ryhmässä, haluaisin onnitella teitä. Minä itse olen parlamentissa uusi jäsen ja tietenkin olen uusi myös tässä ITRE-valiokunnassa. Minä toivon, että meille tulee hedelmällisiä ja vaikkakin joskus tiukkoja keskusteluja. Meidän ryhmässämme odotamme kovasti eh, monia keskusteluja ja päätöksiä, jotka ovat hyvin merkittäviä, ja niitähän tässä valiokunnassa tehdään tulevina vuosina. Can you listen? Can you read the name? I cannot read the name from here. Excuse me. It's your part. Matias. Matias. Uh, em nome de, do grupo da esquerda unitária também apenas... Niin, minä edustan QE-ryhmää ja QE-ryhmän puolesta haluaisin minäkin onnitella teitä ja toivottaa teille kaikkea hyvää. Toivotan teille menestyksekästä työtä tehtävässänne. Aivan varmasti Tulemme käymään hyviä poliittisia keskusteluja ja odotan niitä innolla. Kiitos. No niin, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että valitsitte minut tähän tehtävään. Minä tiedän, että tämä on suuri kunnia ja suuri tehtävä. Minulla on valtava vastuu, koska meillä on tärkeä, vaikea valiokunta, joka myös poliittisesti eh, hieman ristiriitaa, niin se on tietysti hyvä asia mm, demokratian näkökulmasta. Angelia Niebler on, tehnyt, eh, on hoitanut tehtävänsä hyvin. Eh, on vaikea hoitaa tätä tehtävää hänen jälkeen. Kiitokset hänelle siitä. Ja te voitte olla täysin varma siitä, että hoidan tämän tehtävän niin ammattitaitoisesti kuin se vain on mahdollista ja tulen toimimaan oikeudenmukaisesti. Tämä on aivan itsestään selvää. Ei se liity nyt lainkaan siihen, että kaikilla on erilaisia näkökohtia eri aiheissa. Se on demokratia ja se on tietysti hyvä asia, että demokratiassa on mahdollista, että me pystymme toimimaan. Ja Tämä on uuden Euroopan ansiota. Meillä on eriäviä mielipiteitä, joista me voimme keskustella ja puolustaa omia mielipiteitämme. Ja puheenjohtaja, minulla on tietysti erityinen vastuu ja te olette voitte olla varmaan siitä, että kannan tämän vastuun. Ja valiokuntana meillä on myös aivan erityinen vastuun, koska kaikki eivät olleet innoissaan, mitä eurooppalaisen projektiin tulee. Se, että teemmekö hyvää työtä, se, että voimmeko vakuuttaa ihmiset siitä, että on järkevää, että on tällainen Eurooppa. Sen tullaan näkemään ja Tämä on haaste meille kaikille, toivottavasti me onnistumme siinä yhdessä. Meillä on tärkeitä keskeisiä aiheita, joita täytyy keskustella. Tietysti eriävät mielipiteet ovat osa sitä. Toivon, että tärkeissä asioissa me voisimme käsitellä asiaa hieman laajemmin. Ja sitten ehkä vähemmän tärkeissä asioissa voitaisiin edetä hieman nopeammin, jotta me voisimme sitten käydä tarpeellisia keskusteluja, jotta tulokset sitten vakuuttaisivat ihmiset lopuksi. Ja totta kai meidän täytyy myös ottaa muita intressejä huumeen, komissio, neuvosto, muut valiokunnat, joilla on eriäviä mielipiteitä. Emme tässä ole mikään äh, jonkun toisen valiokunnan valiokunta, vaan meillä on siis todellakin omat tehtävämme äh, eri kysymyksissä. Talou- elämme taloudellisesti vaikeita aikoja ja, vaikeita aikoja siksi meillä on todellakin äh, tärkeä vastuu ja toivottavasti me pystymme hoitamaan tämän tärkeän tehtävän. Se, minkä itse voin tehdä, sen teen ja pyydän, että te kaikki autatte, uudet ja vanhat jäsenet ja kaikki eri ryhmistä, puolueista. Kiitän, toivon hyvää yhteistyötä meidän keskenämme totta kai myös sihteeristön avustajien kanssa. Heidän täytyy myös auttaa kaikin voimin. Kiitoksia ja toivon todellakin hyvää yhteistyötä. Als nächstes kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Seuraavaksi sitten valitsemme varapuheenjohtajat. Jos nyt oikein muistan, meillä on neljä varapuheenjohtajaa, jotka täytyy valita. No, etsin täällä nyt niitä nimiä. Ensimmäinen kysymys. Onko muita ehdokkoita? Täällä on ehdotettu Toija, Rode, Propolimata. No, mies vai nainen tämä viimeinen? Tusinovski, herra Tusinovski. Onko muita ehdotuksia ensimmäiseksi, toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi varapuheenjohtajaksi? No pitääkö jokainen nyt valita erikseen? No niin, asia on hoidettu. Kiitoksia, te hyväksyitte kaikki, kaikki neljä kollegaa. Kaikki on valittu, onnittelut. Ja pyytäisin, että kollegat tulevat nyt sitten tänne eteen minun kanssani niin, että me voimme sitten kaksi-kolme minuuttia vielä käsitellä jotakin työjärjestyskysymyksiä ennen kaikkea, että tapaammeko ensi viikolla. No niin, hyvät naiset ja herrat. Nyt virallinen puoli on hoidettu, me olemme työkykyisiä. Nyt Olisin kiitollinen, jos voisimme tässä vielä selvittää yhden asian. Sihteeristö viittasi siihen, että meidän täytyy pohtia sitä, että haluammeko kokoontua ensi viikolla vai eikö se ole tarpeellista. Valiokunta voisi kokoontua tiistai-aamuna, eli 9.12.30. Aiheena olisivat, että me keskustelisimme tulevista kysymyksistä. Ja tärkeää ehkä olisi myös se, että koordinaattorit pääsevät tapaamaan, koska meidän täytyy pohtia sitä, että koska lokakuussa on tiettyjä päivämääriä. Tämä täytyy tietysti nyt ähm, pohtia uudestaan, koska komission puheenjohtajan valintahan siirtyy ja tämä sitten vaikuttaa kaikkiin asioihin. No niin, me tarvitsemme siis tällaisia päätöksiä. No sitten Ja sitten täytyykö esittää esimerkiksi kutsuja Ruotsiin päin, muun muassa valtiolle. Ja sitten kolmanneksi meidän täytyisi katsoa, miten me käsittelemme kolme käsittelyssä olevaa asiakirjaa. Ne on mennyt ensimmäisessä käsittelyssä läpi ja sitten täytyy pohtia, otetaanko toinen käsittely vai mitä. Mm, koska täällä on paljon uusia kollegoja, joten tästä täytyy keskustella. Eli tällaisia kysymyksiä. Tarvitsemmeko valiokunnan kokouksen siis ensi viikolla? Riittääkö koordinaattoreiden kokous vai pidetäänkö molemmat? Olisin kiitollinen, jos nyt ottaisitte kantaa tähän, jotta me sitten voisimme muodostaa kuvan. En halua yksin tehdä tätä päätöstä. Kollega Chichester. Thank you, Chairman. Uh- Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole kovinkaan vankkaa näkemystä siitä, tarvitaanko valiokunnan kokous ensi viikolla. Ehkä se olisi vähän varhaista, mutta mutta koordinaattoreiden kokous kyllä tarvitaan, siitä olen varma. Haluaisin ehdottaa tai pyytää, että koordinaattoreiden kokous pidettäisiin ensin tiistai-aamuna niin, että koordinaattorit voisivat puhua juuri niistä kysymyksistä, jotka te, joihin te viittasitte ja muistakin, joita saattaa pulpahtaa pintaan. Monet kollegat ovat hyvinkin valmiita lähtemään tässä kesälomalle – ja ymmärrän kyllä tämän, eh, joten eh, kyllä sellaisen vinkin olen nyt tässä ymmärtänyt teidän rivien välistä, että valiokunnan kokous voisi odottaa kesäloman jälkeen. Eh, como no I'm sorry. Rouva Castillo. Chichesterin kanssa olen samoilla linjoilla. Me olemme työskennelleet erittäin tiiviisti viime vuosien aikana ja olen sitä mieltä, että ehkäpä tässä vaiheessa ei tarvita valiokunnan kokousta Brysselissä, mutta varmaankin tarvitsemme koordinaattorien kokouksen, tällaisen ensimmäisen tapaamisen, sillä meidän täytyy valmistella – tiettyjä asioita ennen syyskuun täysistuntoa. Olen siis täysin samoilla linjoilla Chichesterin kanssa. Kollegin Riera Madurell. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä nimityksestä. Aivan varmasti meillä on erinomaista yhteistyötä tulossa. Minä olen samaa mieltä, ryhmäni on samaa mieltä siinä, että ehkä on liian aikaista järjestää valiokuntakokousta, mutta sen sijaan koordinaattorien kokous pitäisi järjestää. Kiitos. Puheenjohtaja, olen Chichesterin kanssa samaa mieltä siitä, että koordinaattoreiden kokous täytyy pitää, mutta meidän täytyy myös muodollisesti päättää se, että haluamme mm, käsitellä vielä näitä kolmea esillä olevaa kysymystä, niin ehkä me voisimme pitää lyhyen valiokuntakokouksen, jossa otetaan tämä asia esille, siis myös valiokuntakokous. Turmes. Minä olen kollega Chachima 2 kanssa usein samoilla linjoilla, mutta tässä tapauksessa äh, tukisin muiden ehdotusta siltä osin, että järjestämme koordinaattorikokouksen. On liian aikaista järjestää valiokunnan kokous. Olisi ehkä hyvä myöskin lomailla viikko. Kiitos. Olkaa hyvä, en näe nimeä täältä asti. Um niin, anteeksi, minun täytyy vielä oppia teidän nimenne. En täältä käsin nyt näe teidän nimienne. Tisztelt elnök úr, Balcó Zoltán vagyok, magyar képviselő. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen Zoltán Balco, minä olen Unkarista ja minä olen sitoutumaton jäsen parlamentissa Meillä ei ollut edustajaa tässä valiokunnassa aikaisemmin ja nyt minä olen koordinaattori kahden sitoutumattoman puolesta, mutta haluaisin kaikki nämä asiakirjat, joita mainitsitte, nämä ensimmäisen käsittelyn asiakirjat, niin että tiistaihin mennessä voisin valmistella asiaa. Kiitos. Sihteeristö varmasti hoitaa tämän Sehän koskee kaikkia uusia kollegoita. Ja teet te tietysti voi tietää, mitä me olemme neuvotelleet yksityiskohtaiseksi. No, jos nyt oikein ymmärsin, Chachimakakis, jos teille sopii, niin täällä ilmeisesti on konsensus sen suhteen, että valiokunnan kokosta ei nyt aivan välttämättä tarvita. Voiko näin olettaa? No, mutta koordinaattorin kokous ilmeisesti olisi kuitenkin järkevää pitää, jotta voimme valmistella syyskuun kokousta, jotta sitten voidaan aloittaa silloin nopeasti. Eli ehdotan, että pidämme koordinaattoreiden kokouksen, sopiiko, mutta ei valiokunnan kokousta. Rouva Mateas. Voisin vahvistaa, että hyväksymme sen, että pidetään koordinaattorien kokous. Se riittää tältä osin. Äh, kiitos koordinaattorin kokous ensi tiistaina aamupäivällä valiokunnan kokouksessa, kokousten myöhemmin syyskuussa niistä aiheista, jotka mainitsin keskustellaan siellä. Sitten kiitos tästä lyhyestä kokouksesta. Hyvää kesälomaa, jos te näette, tulee ensi viikolla. Olette kaikki kesälomanne ansainneet ja ne, jotka vielä tiistaina sitten äh, tulevat, niin ne sitten ottavat lomansa päivää myöhemmin. Kiitos.